arvoisa Puhemies. Hyvät kollegat, istunto on jälleen avattu. Ilmoitan ääntenlaskun tulokset. Ääniä annettu 733 kappaletta. Enemmistö 374 tässä tapauksessa. Puolesta ääniä 383. Vastaan ääniä 327. Astensio. Tyhjiä ääniä 22 ja hylättyjä lippuja yksi. Komission ehdotettu puheenjohtaja on näin valittu Euroopan parlamentin toimesta. Onnittelen rouva Ursula von der Leyenia äänestystuloksesta ja toivotan parasta mahdollista onnea mandaatin hoitoon. 124 sen kohdan kolme mukaisesti työjärjestyksen mukaan ilmoitan neuvostolle, että tämä valinta on suolittu, suoritettu ja sitten komission kanssa yhteistyössä nimetään komissiokollega Gion muut jäsenet. Ja näin parlamentit lähtevä kirje allekirjoitetaan täällä juuri tällä hetkellä minun toimestani e Ja annan sen nyt heti sitten puheenjohtajalle, koska näin, että hän onkin paikalla. Rouva von der Leyen, onnittelen parlamentin nimissä valintanne johdosta Euroopan komission puheenjohtajaksi kollegoiden nimissä. Myöskin toivotan teille parasta mahdollista onnea. Nyt alkaa todella merkittävä vaihe Euroopan instituutioille. Meidän täytyy valmistautua komissaarien kuulemiseen tai ehdokkaiden kuulemiseen ja nämä kuulemiset ovat todella tarkkoja tilanteita. Olemme täällä tarkkaavaisina Euroopan parlamentissa niistä aiheista, joista täällä täysistunnossa on puhuttu. Äh, keskustellaan vielä lisää näissä kuulemistilaisuuksissa. Ja sitten niiden kuulemisten perusteella äh, määritetään komission paikat. Tulevat vuodet ovat tärkeitä ja Yhteistyö onnistuu vain, jos Euroopan instituutiot tekevät läheistä yhteistyötä. Annan teille nyt puheenvuoron, jotta voitte antaa oman, toimittaa oman viestinne tälle täysistuntosalille. Olkaa hyvä. Mr. President, um, and... Puhemies, arvon parlamentin jäsenet tunnen oloni todellakin äh, ylitsevuotavaksi ja, ja, ja kiitän teitä tästä luottamuksesta, jonka minulle osoititte. Luottamus, jonka te annatte minulle, on luottamus, jonka annatte Euroopalle. Luottamus yhdistyneelle ja vahvalle Euroopalle idästä länteen, etelästä pohjoiseen. Teidän luottamuksenne Eurooppaan, joka on valmis taistelemaan tulevaisuuden puolesta sen sijaan, että taistelisi keskenään – Teidän luottamuksenne Eurooppaan, joka ottaa vastaan aikojemme suuret haasteet yhdessä. Tehtävä edessäni saa minut nöyräksi. Se on suuri vastuu ja minun työni alkaa nyt. Kiitän puhemies Sassolia, kiitän kaikkia ryhmien puheenjohtajia, kiitän kaikkia parlamentin jäseniä, jotka päättivät äänestää minua tänään. Mutta minun viestini teille kaikille on, työste, työskennelkäämme yhdessä rakentavasti, koska sillä tavalla me saamme aikaan vahvan yhtenäisen Euroopan. Kiitos. Grazie, signor. Kiitoksia, rouva von der Leyen. Ja nyt toimitan kirjeet neuvostolle ja tietenkin puheenjohtaja Donald Tuskille tästä päätöksestä, jonka täällä täysistunnossa olemme tehneet. Nyt sitten istunto keskeytetään muutamaksi minuutiksi. Colleghi, la seduta è ripresa. Hyvät kollegat, Prego di prendere posto. istunto alkaa uudelleen. Istuutukaa paikoillenne, jos haluatte jatkaa työskentelyä täällä salissa. Hyvät kollegat, ne, jotka eivät halua seurata täällä työskentelyä, niin olkaa hyvät ja lähtekää salista pois. L'ordine del giorno reca... Esityslistalla on komission varapuheenjohtajan, korkean edustajan ja turvallisuuspolitiikan edustajan julkilausuma EUn globaalistrategian täytäntöönpanosta, joten annan välittömästi puheenvuoron hänelle, Federica Mogherinille, ja minulla on ensimmäistä kertaa nyt ilo olla täällä puhemiehen roolissa ja haluan teidän läsnä ollessanne, joten kiitän teitä ja onnittelen teitä erinomaisesta työstänne tällä kaudellanne ja toivotan parasta mahdollista onnea tuleviin tehtäviinne. Äh, Kiitoksia puhemies. On ilo ja kunnia, että tässä salissa on nyt ensimmäinen keskustelu teidän puheenjohtajuutenne aikana. Ja nyt sitten itse asiassa on viimeinen puheenvuoroni käynnissä lähes tulkoon. Uh, haluaisin onnitella juuri valittua komission uutta puheenjohtajaa ja samalla haluaisin onnitella äh, onnitella häntä tosiaan sydämellisesti. Olen Ursulan kanssa tehnyt yhteistyötä jo vuosien ajan, erityisesti liittyen Euroopan unionin yhteiseen puolustukseen. Ja olen varma, että komissio on nyt oikein hyvissä käsissä. Ursula ja minä olemme tehneet yhteistyötä monissa asioissa, samoin muut jäsenvaltioiden puolustus- ja ulkoministerit. Ja monia heistä entisistä ministereistä on täällä paikalla nyt parlamentin jäseninä. Ja yksi osa tätä me on ollut tämä EUn globaali strategia, joka luotiin kolme vuotta sitten. Ja se on ollut kompassi tälle työlle viimeisten viiden vuoden aikana ja nyt kolme vuoden, viimeisen kolmen vuoden aikana, kun se on ollut voimassa. Ja Haluan kiittää tätä edellistä Euroopan parlamenttia tuesta tämän strategian laatimisessa ja eritoten siinä, että strategia on jalkautettu käytäntöön. Tämä on ollut hyvin kollektiivinen työ. Siihen ovat osallistuneet kaikki jäsenvaltiot ja monet parlamentin jäsenet ovat myös olleet tärkeässä roolissa, samoin kansallisten parlamenttien jäsenet. Kiitokset vielä. Tämä oli todella yhteistyön tulosta. Tämä oli myös mahdollisuus keskittyä arvoon, arvoihin ja intresseihin, jotka ovat meille kaikille eurooppalaisina yhteisiä, olipa poliittinen tausta ja ideologia kullakin mikä hyvänsä. Sovimme, että meidän täytyy vahvistaa ja konsolidoida EUn roolia globaalin turvallisuuden takajana ja olimme yhtä mieltä siitä, että tämän päivän ongelmat vaativat monenvälisiä ratkaisuja ja olimme samaa mieltä siitä, että Euroopalla on oma roolinsa aivan ehdottomasti maailmassa, mutta vain silloin, jos toimimme yhdessä. Tietysti tämä globaali strategia sisältää paljon muutakin. Toivon, että olette lukeneet tämän strategian ja myös tämän kertomuksen, jonka olen antanut globaalistrategiasta. Nyt hiljattain olen kertonut siitä ulkoasiainvaliokunnassa ja myös puolustusvaliokunnassa. Tuo kertomus sisältää 50 sivua saavutuksiamme ja myös tavoitteita tulevaisuudelle. Ja näistä asioista haluan kertoa nyt teille, jotta voimme miettiä ja te voitte miettiä, miten näitä nyt luotuja välineitä voidaan tulevaisuudessa käyttää ja miten niillä muokataan Euroopan unionin ulkopolitiikkaa. Kyse on siis muustakin kuin vain kolmesta peruskäsitteestä, joita tässä globaalistrategiassa on, eli turvallisuus ja puolustus, monenvälisyys ja ajatus yhteisestä entistä yhteenliitetymmästä Euroopan unionista. Ensinnäkin puolustus ja turvallisuus. Tämä Euroopan unioni tietää, miten tuloksia saadaan aikaan, jos poliittista tahtoa on. Monissa asioissa on saatu aikaan parempia tuloksia kuin uskottiinkaan. Olemme puhuneet puolustuspolitiikan pysyvästä rakenteellisesta yhteistyöstä. Monet suhtautuivat siihen hyvin skeptisesti. Puhuin tästä ensimmäistä kertaa omassa kuulemistilaisuudessani viisi vuotta sitten AFET ja DEVE-valiokuntien edessä ajatusta vastustettiin, mutta se toteutettiin silti ja siinä mentiin vielä pidemmälle. Meillä on puolustusrahasto ja nyt myös tämä vuotuinen koordinaatiomenetelmä puolustusasioissa. Tämä on aivan oikeaa muutostyötä, jota on komissiossa tehty. Me autamme jäsenvaltioita tekemään puolustusmenojen käytöstä tehokkaampaa ja autamme niitä myös kehittämään omaa sotilaallista kyvykkyytään, olipa kyse kyberavaruudesta, meristä tai maista. Meillä on nyt paremmat komentorakenteet ja olemme sitoutuneet investoimaan enemmän myös siviilipuolen toimintaan. Se on EUn prioriteetteja. EUn panostukset turvallisuus- ja puolustusasioihin, niin siinä on nyt päästy konkreettisia askeleita eteenpäin, vaikka pitkään meillä oli vain sanoja paperilla tai ei edes sitä. Olemme vahvistaneet myös turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa, Naton kanssa, mutta myös muiden kanssa. Olen juuri palannut Keski-Afrikan tasavallasta. Siellä esimerkiksi Euroopan unioni tekee eh, yhteistyötä YK rauhanturvaajien kanssa – ja muutama päivä sitten olin Sahelin alueella, jossa autetaan G5 Sahel-maita perustamaan oma sotilasjoukkonsa. Toinen asia, josta halusin puhua, on monen keskisyys, monen välisyys. EU perustuu tällaiseen multilateralismiin. Se monenkeskinen, monenkeskisyys on meidän omassa DNAssamme ja niin se on myös YK työssä, mutta siihen kohdistuu entistä enemmän painetta ja siksi siihen täytyy investoida entistä enemmän. Olemme kehittäneet taloudellista tukeamme YKlle. Esimerkki, esimerkkinä voi mainita, että pelastimme YK-rahaston, josta rahoitetaan palestiinalaispakolaisia – Olemme olleet mukana YK pääsihteerin uudistusagendassa ja aina yritämme löytää monen, monenvälisiä ratkaisuja niihin moniin ja hyvin vaikeisiin ongelmiin, joita meillä nykyään on. Puolustimme ydinsopimusta Iranin kanssa, olemme panneet toimeen Pariisin ilmastosopimuksen toimia, olemme luoneet uuden sukupolven vapaakauppasopimuksia ja samaan aikaan yritämme rakentaa lisää monenvälisyyttä sellaisiin paikkoihin, joissa sitä ei ole ollut. Tällaisissa keskusteluissa, tai näitä keskusteluja on käyty muun muassa Venezuelan kanssa. Euroopan unioni on yrittänyt edesauttaa Venezuelan kriisin ratkaisua. Olemme tehneet monenvälistä yhteistyötä muun muassa YK ja Afrikan unionin kanssa. Meillä on ollut Syyriakokouksia Brysselissä ja yhteistyötä myös Afganistanin suhteen. Nämä ovat esimerkkejä monenvälisestä yhteistyöstä, konkreettisia esimerkkejä. Emme ole ainoastaan puolustaneet monenvälisyyttä, sitäkin on tehty, mutta sitä on myös uudistettu innovatiivisilla uusilla ratkaisuilla. Kolmas asia, josta halusin puhua, on se tapa, jolla me työskentelemme. Globaali strategian tärkeä osa on juuri tämä työskentelytapa – me olemme pystyneet kehittämään, kehittämään työskentelytapaamme täällä Euroopan unionin sisällä. Tässä haluan kiittää edellistä Euroopan parlamenttia. Tekin varmasti, varmasti jatkatte tätä työtä. Kiitoksia tuesta ja panoksesta, jotta olemme saaneet parannettua toimielinten välistä yhteen toimivuutta ja yhteistyötä. Tämä yhteistyö on ollut menestyksekästä silloin, kun olemme toimineet yhdessä kun meillä on unioni, jossa suhteet ovat entistä tiiviimpiä, se tarkoittaa sitä, että pystymme tarjoamaan rahoitusta ja tukea entistä useammalle taholle. Toiminta on silloin tehokkaampaa. Vain yhdessä pystymme toimimaan nykypäivän maailmassa. Sanon useinkin, että meillä ei ole isoja eikä pieniä jäsenvaltioita. Meillä on pieniä jäsenmaita, jotka eivät ehkä ole ymmärtäneet olevansa pieniä nykypäivän maailmassa, mutta meidän täytyy toimia yhdessä eurooppalaisina ja vain yhdessä voimme edistää omia intressejämme ja omia arvojamme. Ja kun teemme niin yhdessä, niin silloin kyllä toimilla, toimillamme on väliä ja monesti se, se tulos, jonka saavutamme, on merkittävä. Näinä vuosina on siis saavutettu paljon edistystä minun mielestäni. Esimerkki, esimerkiksi Kehitys- ja turvallisuuspolitiikkoja on tuotu yhteen, samoin myös toimintamme sisäistä ja ulkoista ulottuvuutta on tuotu yhteen. Olemme koordinoineet toimiamme paremmin komission sisällä. Meillä on komission jäsenten ryhmä, joka keskittyy ulkosuhteisiin ja kokoontuu joka kuukausi. Ja jäsenvaltiotkin ovat koordinoineet aivan uudella tavalla työtään YK turvallisuusneuvostossa. Se näytti mahdottomalta toteuttaa vielä kolme vuotta sitten. Tässä asiassa menestyksemme näiden kolmen vuoden aikana on ollut mahdollista, koska on ollut poliittista yhteistä tahtoa päästä eteenpäin. Tiedän, että nämä saavutukset, kaikki mitä tällä alalla on saavutettu, se kaikki voi kadota savuna ilmaan, jos poliittinen tahto poistuu tämän asian takaa. Siksi nämä tulokset täytyy konsolidoida, niistä täytyy tehdä pysyviä mahdollisimman pian. Kaikkia näitä toimia, joita nyt on tehty, niitä voidaan kehittää edelleen seuraavan, seuraavien vuosien aikana, mutta se vaatii päättäväisyyttä ja ennen kaikkea poliittista tahtoa. Euroopan parlamentti on ollut tässä edistymisessä todella tärkeässä osassa. Parlamentin jäsenet ovat olleet ulkopolitiikan tärkeitä eteenpäin viejiä he ovat olleet muun muassa vaalitarkkailijoina ja ovat jatkuvasti keskittyneet ihmisoikeuksiin. Haluaisin kiittää edellistä parlamenttia tästä toiminnasta ja jälleen olen varma siitä, että myös tämän parlamentin jäsenet jatkavat tuota työtä. Teillä on siis tärkeä rooli tässä. Teillä on viimeinen sana monissa tärkeissä asioissa, jotka vaikuttavat meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaamme. Pääsette päättämään Euroopan unionin budjetista, ja pääsette päättämään, mihin suuntaan EUn ulkopolitiikkaa tulevina vuosina viedään. Joten siksi vaadin tässä nyt yhtenäistä Eurooppaa. Sitä tarvitaan vielä paljon enemmän nyt kuin viisi vuotta sitten. Ja uskon, että sitä tarvitaan kiireellisesti myös tulevina vuosina. Teillä on vastuu, teillä on myös valinnanvapaus ja olen varma, että pystytte vastaamaan tähän huutoon vastuullisesti ja tehokkaasti niin, että investoidaan edelleen EUn globaaliin rooliin. Kiitos. Grazie. Kiitoksia varapuheenjohtajalle, korkea edustajalle Anna. Avaan sitten poliittisille ryhmille puheenvuorot PPn puolesta. Edustaja Kaaler ensimmäisenä ja yksi minuutti, bitte schön. Kiitos puhemies. Ensin haluaisin tuoda eh, iloni esiin siitä, että Ursula von der Leyen valittiin komission puheenjohtajaksi. Olen vakuuttunut, että hänestä tulee nimenomaan ulko- ja puolustuspolitiikassa yhdessä Josep Borrellin kanssa eh, viemään uudenlaista kantaa eteenpäin. Me haluamme eh, tuoda oman asemamme eurooppalaisena esiin monikulttuurisessa ja globaalisessa maailmassa ja edustaa yhdessä. Ja se, että sen vuoksi parlamentti on myös suhtautunut rakentavasti tähän globaaliin strategiaan ja näin me tulemme toimimaan myös tällä vaalikaudella. Esimerkiksi mitä tulee tähän uuteen välineeseen, siihen haluamme osallistua. Minusta kun ajatellaan näitä kriisejä, joita on meidän ympärillämme, niitä on nähtävissä etelässä, idässä, lännessä, pohjoisessa. Ja ne vaativat nimenomaan sitä, että me toimimme yhdessä ja toteamme, että meillä on yhteisiä intressejä ja että kukaan ei voi poiketa tästä yhtenäisyydestä. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia ja seuraavaksi sitten edustaja Piiri, puolitoista minuuttia. Euroopan parlamentin progressiivinen allianssi sosialistit ja demokraatit. Kiitoksia. Kolme vuotta sitten globaali strategia toivotettiin tervetulleeksi tiekarttana, jotta saataisiin vahvempi ja kestävämpi, johdonmukaisempi EU aikaiseksi. Pragmaattinen visio, jossa esitetään tavoitteet ja välineet ja myöskin kumpparit. Olemme kuitenkin vielä kaukana siitä. Globaali strategia on kuitenkin epävarmassa tilanteessa, maailmantilanteessa vahvistanut EUn turvallisuutta ja monen, väliset kumppanuudet ovat vahvistaneet maailmanlaajuista globaalia hallintoa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on tärkeässä asemassa. Meidän täytyy hyödyntää tätä hetkeä ja uudistaa EUn keskeisiä teemoja ja myöskin tämän, tämän parlamentin asema. Ensinnäkin EU suhteessa laajenemismaihin ja sitten toiseksi maahanmuuttokysymykset ja kolmanneksi suhteet maihin, jotka ovat kumppaneina tehokkaan Euroopan naapuruspolitiikan täytäntöpanijoina. Tänä päivänä maailma ei ole välttämättä paremmassa tilassa kuin vuonna 2016. Vuonna e- sisäisesti EUn arvot, kuten esimerkiksi vapaus, demokratia ja oikeusvaltio, ovat haaste, haastettuina. Ja suuret vallat, suurvallat ovat vetäytyneet tärkeistä yhteisistä haasteistamme ja esimerkiksi ilmastonmuutosasioissa. Joten tarvitaan EUta enemmän kuin koskaan ja maailma tarvitsee EUta enemmän kuin koskaan, jos aiomme todellakin puuttua uusiin maailmanlaajuisiin haasteisiin menestyksekkäästi. Kiitoksia paljon ja sitten Renew Europein puolesta edustaja Batmans puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvää iltaa kollegat. Hyvää iltaa kollega Mogherini. Kollegat sanoivat sen jo kolme vuotta sitten yhdessä täällä kaikkien kumppaneiden kanssa sovimme tästä globaalista strategiasta ja silloin se oli todellakin tärkeää. Me istuimme täällä parlamentissa ja odotimme. Me todellakin halusimme tällaisen kompassin itsellemme ulkosuhteisiin, koska maailma oli silloin hyvin epävarmaa, siellä oli paljon uhkia ja tämä globaali strategia oli nimenomaan se kompassi, jolla me kykenimme tuomaan enemmän turvallisuutta maailmaan. Ja tänään me arvioimme sitä. Ja te sanoitte itsekin hyvin selkeästi, mm, että kun on poliittista tahtoa, saamme aikaan tuloksia. Ja tuloksia, joista voimme olla tuloksia. Kaikki askeleet eteenpäin Euroopan yhteisessä puolustuksessa, esimerkiksi Peskossa ja muissa. Hienoa, me olemme päässeet eteenpäin. Mutta me olemme myös osoittautuneet luotettavaksi kumppaniksi. No, Iranin sopimus on nyt äh, uhan alla, mutta silti me osoitimme, mitä me osaamme. Meidän täytyy katsoa nyt, missä me haluamme eteenpäin, mitkä ovat painopisteitä. Ja okei, okay, me äänestimme tänään uudesta komission puheenjohtajasta Ursula von der Leyenista. Me kävimme erittäin kiehtovan keskustelun hänen kanssaan. Me haluamme saada aikaan ulkopolitiikassa jotakin, mutta minusta meidän täytyy olla vielä vahvempi ja yhtenäisempi Eurooppa. Meidän tulee panostaa vielä enemmän Euroopan puolustukseen. Eli ottaa se askel kohti Euroopan armeijaa. Ja lopuksi, hyvä hyvä Mogherini, haluaisin kiittää teitä. Me olemme täällä niin monina iltoina käyneet niin hienoja keskusteluita ja haluan kiittää teitä globaalista strategiasta. Kiitos. Ilman mikrofonia, puhemies. Teille on esitetty sininen kortti ja sen on esittänyt edustaja Claire Fox. Otatteko kysymyksen vastaan? Prego, Olkaa hyvä, edustaja Fox. I just wanted to ask. Halusin vain kysyä, että miten kansallisvaltiot ovat tässä äänestäneet. Onko, onko valtioilta kysytty, haluavatko ne eurooppalaisen armeijan? Tämä on federalistista tyrkyttämistä, joka on täysin vastoin demokratiaa. Tämä on pelottava militaristinen hanke ja on pelottavaa, että EU uskaltaa ehdottaa, että meillä olisi yhteinen ulkopolitiikka. Se on vielä ihan hyväksyttävää, jos on kyse kansallisvaltiosta, mutta ei enää tällä EUn tasolla. Mutta se ajatus, että tällä parlamentilla olisi, olisi kanttia toimia ulkopolitiikassa ilman mitään demokraattista tukea, se on aivan järkyttävää. Ja vastaus, olkaa hyvä. Mikrofoni. Micro, please. Puhemies, minä luulin, että sininen kortti tarkoittaa kysymystä. En todellakaan kuullut kysymystä, kuulin vain lausunnon Euroopan armeijaa vastaan, joten skippaan tämän sinisen kortin. Minusta Euroopan eh, ihmiset eh, osoittivat hyvin selkeästi eurobarometrissa, että he haluavat enemmän yhteistyötä puolustuskysymyksissä. Ja minä itse, minä kannatan eurooppalaista armeijaa. Kiitos. Grazie, kollega. Kiitoksia. Muistutan kaikkia kollegoita, että siniset kortit ovat todellakin kysymyksen esiin esittämistä varten, eli silloin kun kysytään, niin silloin täytyy siihen myös vastata. Sitten vihreät. Sieltä puhuu edustaja Bytikoffer, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä, bitte schön. Thank you, President. Kiitos äh, puhemies. Hyvä korkea edustaja, varapuhemies, äh, varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Minusta henkilökohtaisesti on suuri ero eurooppalaisen sodan ja yhteistyön puolustussektorilla välillä, mutta tämä nyt vain tällaisena välihuomiona. Minusta tämä symbolinen arvo siinä ensi, on tässä uudessa parlamentissa nimenomaan EUn globaalista strategiasta, koska tämä tulee olemaan hyvin monissa asioissa ihan keskiössä